unionia. Minusta sen jäsenyys Euroopan unionissa on strateginen tavoitteemme ja meidän pitää löytää sopelijat menettelyt tämän saavuttamiseksi. Dank, Frau Kollegin Kiitoksia Andri Kienelle. Seuraavana kollega Myrski. Paldies, priekšsēdētāji. Man